Honorable committee chairs. Arvon valiokunnan jäsenet, arvon parlamentin jäsenet, on suuri etuoikeus voida palata tähän saliin jo toisen kerran komissaariehdokkaana. Muistan tämän edellisen kerran, kuin se olisi tapahtunut eilen. Se johti tai antoi hyvän pohjan hyvään yhteistyöhön, hedelmälliseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa meidän välillämme on ollut molemmin puolinen kunnioitus. Ja nämä kolme valiokuntaa, jotka ovat täällä, odotan erittäin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne, jos minut valitaan. Tällä kertaa olen ehdolla budjetista ja henkilöstöresursseista vastaavaksi komissaariksi ja varapuheenjohtajaksi, ja minä tiedän täysin, kuinka oleellista on käyttää rahoitusvarojamme ja henkilöstömme lahjakkuutta mahdollisimman hyvin, jotta me voimme pitää sen lupauksen, jonka olemme tehneet eurooppalaisille. Ja minä uskon sydämestäni, että jos minut valitaan, niin aion ottaa huomioon painopisteet ja ne resurssit, joita meillä on, jotta saamme parhaat mahdolliset tulokset työstämme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla vastuussa kansalaisillemme, kansalaisille siitä, mitä teemme. Kansalaisethan kaivavat kuvettaan, maksavat ää, meidän työmme. Minulle ja myös kollegoillemme ja puheenjohtaj- kuten puheenjohtajat juuri sanoivat, meidän täytyy vastata oleellisesti kolmeen kysymykseen. Mitä me saavutamme kullakin eurolla, jonka me käytämme auttaaksemme kansalaisia ja talouksiamme. Onko meillä riittävä, äh, riittävät valmiudet estää se, että ne varat, joita kansalaiset meille antavat, että niitä ei käytetä väärin? Voimmeko estää väärinkäytökset? Ja voimme, miten voimme tehdä kaikkemme, jotta voimme taata henkilöstöllemme sellaiset olosuhteet, että he voivat tehdä erinomaista työtä ja saada ö, äh, tyydytystä hyvin tehdystä työstä? Uskon, että näissä oloissa, kun on kriisi, niin monille monien kansalaistemme mielestä meidän täytyy ja meidänkin täytyy käyttää rahaa järkevästi, jotta voimme käsitellä niitä haittoja, joita kriisi on aiheuttanut työmarkkinoillemme ja elämän tasollemme. Meidän täytyy palauttaa kansalaisten luottamus eurooppalaiseen hankkeeseen. Ja minä uskon, että Euroopan talousarviolla on, tai talousarvion keinoin on mahdollisuus auttaa ihmisiä, parantaa tilannetta ja palauttaa ihmisten luottamus Eurooppaan ikään kuin hyvän voimana. Me olemme, meillä on monivuotinen rahoituskehys seuraavalle seitsemälle vuodelle miljardi, jotta vo, jotka täytyy investoida, jotta voimme saada paremman elintason, työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä. EU-budjetissa ei puhuta abstrakteista luvuista. Rahalla on selkeä vaikutus ihmisten elämään. Tämä raha tarkoittaa sitä, että noin 600 000 ihmistä voivat saada työtä. Nämä 600 000 ihmistä ovat töissä kohesiopolitiikkaan liittyvissä työpaikoissa ja me voimme myös auttaa tällä rahalla liike-elämää. Ne saavat materiaalia ja välineitä tehdä työtä. Tämä tarkoittaa neljälle miljoonalle opiskelijalle työpaikkamahdollisuuksia, opiskelijoille, jotka hyötyvät Erasmus Plus-ohjelmasta. Ja minun omalla tämänhetkisellä vastuualueellani se tarkoittaa jopa eron tekemistä elämän ja kuoleman välillä, kun puhumme konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreista. Mutta nämä kaikki vaikutukset voidaan saada aikaan ainoastaan, jos se raha, joka on luvattu, käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu, jos se todellakin käytetään. Ja meidän täytyykin päästä yli niistä maksurasteista, joista täällä on puhuttu lukuisia kertoja, kun laadittiin budjettia. Olette varmasti nähneet Varoson lähettämän kirjeen valtion ja <clears throat> hallitusten päämiehille ja Euroopan parlamentin puheen, puhemiehelle. Hän tässä kirjassa pyysi, että tähän ongelmaan, rästissä olevien maksujen ongelmaan kiinnitettäisiin huomiota ja se rat, ratkaistaisiin. Myös uusi komission puheenjohtajaehdokas on tätä korostanut. Jos minut siis valitaan, niin heti ensimmäisenä työpäivänä niin aion ottaa viestikapulan edelliseltä komissaarilta, komissaari Dominikilta, ja yritän menestyksekkäästi saada päätökseen budjettineuvottelut vuoden 2014 korjaavalle korjaavan talousarvion hyväksymiseksi ja ensi vuoden talousarvion hyväksymiseksi, jotta voimme alkaa sulattaa tätä maksamattomista laskuista kertynyttä lumipalloa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että jos me näin emme tee, niin me tulemme ampuneeksi itseämme nilkkaan. Se lykkää kaikkia niitä ohjelmia, jotka pitäisi käynnistää ja jotka ovat omiaan luomaan työ, työllisyyttä ja kasvua se tekee kaikesta kalliimpaa, koska meidän täytyy rästilaskuista myös maksaa korkoja. Sepä on typerä keino käyttää veronmaksajien rahoja ja se myös haittaa meidän mainettamme. Ja tämä on kuitenkin sellainen ongelma, joka voidaan ratkaista soveltamalla sitä joustavuutta, jonka te Euroopan parlamentti eh, halusitte ja jonka puolesta taistelitte ja joka lopulta hyväksyttiin. Kaikki hyväksyivät sen lopulta. Me emme pyydä enempiä maksumäärärahoja kuin mitä monivuotinen rahoituskehitys tällä hetkellä sallii. Me haluamme vaan ainoastaan <clears throat> lisäponnistuksia, jotta voimme vastata tämän ajan haasteisiin. Nythän on jo tehty budjettileikkauksia. Toisaalta meillä on edelleenkin laskuja kohesiopolitiikasta Meillä on tiettyjen tärkeiden ohjelmien mm, etupainotteista maksatusta ja niin edespäin. Mutta palatakseni välittömiin prioriteetteihin, ne ovat erittäin tärkeitä, ja tulevaisuuteen. Minun mielestäni budjetin alalla tärkeimmät haasteeni olisivat ensinnäkin monivuotisen rahoituskehityksen välitarkastus vuonna 2016. Se on meidän mahdollisuutemme suunnata uutta budjettia enemmän kohti työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä, ja sen avulla voimme myös vastata uusiin haasteisiin, joita unioni kohtaa. Tuossa väliajan tarkastelussa voidaan myös pohtia seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä MFF, miten tämä MFF voidaan linjata instituutioiden poliittisten syklien kanssa samoille linjoille. Voidaan ottaa huomioon eurovyöhykkeen erityistarpeita ja niin edespäin. Uusi komissiohan aikoo jatkaa edellisen komission työtä. Edellinen komissiohan on luvannut tehdä ehdotuksen monivuotisen rahoituskehityksen uudistamiseksi. Meidän täytyy myös tarkastella omia varoja. Sitä varten hän on asetettu työryhmä, jota, jonka johdossa istuu Mario Monti. Minä itse mielelläni osallistuisin tähän työhön meidän täytyy tarkastella koko omien varojen järjestelmää ja meidän täytyy pohtia uusia keinoja hankkia omia varoja tulevaisuudessa. Ja täytyy pohtia, miten puolivälin tarkastuksessa voimme tähänkin asiaan kiinnittää huomiota. Tämä on, ja, ja ehkäpä Kaikkein tärkeintä on seuraavan monivuotisen rahoituskehityksen valmistelutyön aloittaminen. Sen on tarkoitus alkaa vuonna 2018. Minä aion itse tehdä ehdotuksia sen puolesta ja aion keskustella niin parlamentin kuin muidenkin sidosryhmien kanssa asiasta. Ja tiedän, että neuvotteluissa olemme paljon paremmalla pohjalla, jos samanaikaisesti eh, me käytämme olemassa olevia budjettejamme paremmin ja keskitymme pikemminkin tuloksiin kuin panoksiin. Meidän täytyy osoittaa se, että uusi budjetti luo paitsi vastinetta rahalle, niin nimenomaan hyvää vastinetta rahalle. Tämä liittyy suoritusperusteisen budjetin periaatteisiin, ja meidän täytyy jatkossa kohdentaa apurahoja uusiin innovatiivisiin instrumentteihin. Otetaanpa esimerkiksi vaikka tämä pilottihanke Bondi. Olisi tarkoitus, että sen kerroin olisi jopa 40 kertaa se investointi, jonka EU tekee. Tällä, näillä uusilla rahoitusvälineillä tulee olemaan erittäin tärkeä rooli siinä uudessa rahoituspaketissa, jonka puheenjohtaja, josta puheenjohtaja puhui omissa suuntaviivoissaan. Meidän täytyy myös budjetissamme investoida enemmän sellaisiin hankkeihin, joissa on moni, moniaita edunsaajia. Esimerkiksi kohesio politiikassa tulemme lisäämään investointeja energiatehokkuustoimiin. Nämähän ovat sellaisia toimia, jotka hyödyttävät paikallista liike-elämää, Kaikkihan on paikallista lopulta. Se auttaa myös luomaan työpaikkoja, se auttaa meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä, torjumaan ilmastonmuutosta ja se auttaa meitä myös vähentämään energiariippuvuuttamme. Erittäin tärkeä osa meidän toimistamme paremmaksi, vää, paremmaksi varainkäytöksi on se, että torjumme väärinkäytöksiä. Meidän täytyy nimenomaan vastuuvapausprosessissa katsoa, millä tavalla EU käyttäessä rahaa noudattaa sääntöjä ja saavuttaa tavoitteet. Meillä on uusia indikaattoreita, jotka auttavat meitä toimimaan paremmin niin, että on vähemmän virheitä ja tehokkaampaa valvontaa, mutta meillä on vielä pitkä tie kuljettavanamme ja meidän täytyy saada aikaan uusia parannuksia sen suhteen, kuinka sääntöjä noudatetaan ja kunnioitetaan, erityisesti kun puhutaan jäsenvaltioiden kanssa tai kun tehdään työtä kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Meidän, me voimme tehdä enemmän ja meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme yksinkertaistaa raportointisääntöjä. Ei niitä pidä yksinkertaistaa, jotta elämä olisi helpompaa, vaan jotta säännöt ymmärrettäisiin paremmin ja niitä noudatettaisiin paremmin. Ja me voimme tehdä myös enemmän, jotta voimme ottaa käyttöön sellaisen riskeihin pohjautuvan järjestelmän, jossa kohdistamme toimemme niille alueille, joissa riskit ovat korkeimmat. Haluan tehdä yhteistyötä niin jäsenvaltioiden kuin parlamentinkin kanssa, kansallisten parlamenttien kanssa, tuomioistuimen kanssa ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Minä tukon, tu, tuen sitä ajatusta, että komissio nimenomaan vah, tekee vahtii sitä, että perussopimuksia noudatetaan ja, ja luotan myös Olafin työhön siinä, että Olaf valvoo unionin taloudellisia etuja ja niiden toteutumista. Me emme voi sietää väärinkäytöksiä. Ja olen myös iloinen siitä, että Euroopan julkisen syyttäjän viran perustaminen etenee hyvin koska eihän se vetele, että julkisia varoja käytetään väärin. Lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, haluaisin puhua vielä henkilöstöstämme, koska mikään siitä, mistä olen puhunut, ei olisi mahdollista, jos komission ja muiden instituutioiden ihmiset eivät tekisi erinomaista työtä. Me elämme kasvavan globaalin kilpailun aikoja, myös lahjakkuuksista kilpaillaan. Meidän täytyy jatkuvasti parantaa juoksuamme, jos me haluamme parhaan mahdollisen virkamieskunnan. Ja minä olenkin kuunnellut erittäin tarkalla korvalla niitä, niistä, niitä tavoitteita, joita komission puheenjohtaja on esittänyt hyvästä hallinnoinnista. Meidän täytyy käyttää hyödyksemme e-, eurooppalaisten ihmisten talenttia, jotta voimme saada aikaan jotta voimme saada kaikkein erinomaisimmat taidot käyttöön, meidän täytyy tehdä myös instituutioista houkuttelevampia kansalaisten mielessä. Minä uskon henkilöstön tasapuoliseen kohteluun ja minullehan on myös annettu tehtäväksi tai tullaan antamaan tehtäväksi se, että saisin komission johtoon vähintään 40 prosenttisesti naisia. Meidän täytyy myös vaalia henkilöstömme liikkuvuutta. Meidän täytyy käyttää uuden komission rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että ihmiset voivat liikkua helpommin, heitä voidaan laittaa uusiin tehtäviin. Kolmanneksi meidän täytyy toteuttaa kustannusten säästöohjelmia ilman, että laatu kärsii. Tämähän tarkoittaa sitä, että yksikään kivi ei saa jäädä kääntämättä, kun säästöjä etsitään. Ja komission tietysti täytyy pitää huoli siitä, että sen oma tiimi on tehokas ja vahva. Ihmiset ja raha. Niillä on väliä, kun halutaan tehdä Euroopasta parempi ja tulevaisuudesta kirkkaampi. Mutta eniten on väliä sillä, mitkä ovat ne arvot, joiden ansiosta me olemme sitä, mitä me olemme, jotka auttavat meitä ylittämään jakolinjat niin, että yksikään Euroopan kolkka ei jää jälkijunaan. Me haluamme välittää ympäristöstä ja ihmisistä, haavoittuvista ihmisistä. Ja näiden arvojen ansiosta olen ylpeä tästä unionista ja olen ylpeä siitä, että saan olla ehdolla palvelemaan tätä unionia.